Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Seuraavaksi esityslistalla on Essayahin mietintö euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat tekniset vaatimukset. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Wortman Kohl. You the floor yes indeed uh, uh, mr president is not what you expected but unfortunately the problems at Schiphol... Kiitoksia. Schipholin lentokentällä on ongelmia. Siellä oli pommiuhka, joten ikävä kyllä Esaja ei nyt vielä päässyt paikalle. Eli Esaja pyysi, että minä esittelen mietinnön. Ja hänen puolestaan haluaisin todeta, että hän on erittäin tyytyväinen kolmikantaneuvotteluiden tulokseen ja sopimukseen, johon päästiin neuvoston ja komission kanssa. Ja hän haluaisi kiittää neuvoston edustajia, komission jäsentä Barnieria, Ekon valiokunnan puheenjohtajaa Bowlesia, varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka tekivät tarkistuksia ja vaikuttivat tämän erinomaisen mietinnön syntymiseen ja tietysti myöskin talous- ja rahasioiden valiokunnan sihteeristöä, joka mahdollisti tämän työn yhtenäisen eurooppalaisen maksualueen loppuun saattaminen on erittäin tärkeää Euroopan taloudelle ja siitä on monia etuja kansalaisille. Helmikuusta 2014 lähtien kaikki euromääräiset tilisuursiirrot tehdään tämän järjestelmän kautta ja tästä kansalaiset ja yritykset hyötyvät monella tavalla, mutta että erityisesti on mahdollista maksaa yhdeltä pankkitililtä minne tahansa Eurooppaan. Kaikki rajat ylittävät tilisiirrot voidaan nyt tehdä niin kuin ne olisivat kotimaan sisäisiä tilisiirtoja. SEPAn myötä tarvitaan vain yksi tili Euroopassa, kun käytetään kansainvälisiä IBAN-tilitunnuksia, ja tästä on paljon etuja. Tarvitaan vain yksi pankkitili koko euroalueella, ja jos ihminen tai henkilö on töissä ulkomailla, hän ei tarvitse siinä maassa enää uutta pankkitiliä. Hän voi saada palkkansa kotimaansa pankkitilille. Ja SEPAN myötä on myöskin mahdollista käyttää samaa pankkikorttia euroalueella. En kun on käymässä toisessa euromaassa, silloin voi käyttää hyväkseen näitä etuja. Sepa on hyvä uutinen, kun ajatellaan euroa ja Euroopan unionia. Se avaa kansallisia markkinoita kilpailulle ja maksusektorista tulee tehokkaampi. Vaikutusten arvioinnin mukaan, jonka komissio on tilannut, Euroopan talous hyötyy 123 miljardia euroa kuuden vuoden aikana – ja edut ovat vielä korkeammat, koska SEPA luo suotuisat olosuhteet innovaatioille yhdistämällä maksuja kirjanpidon, yhtiöiden kirjanpitoon. Näin on Suomessa ja esimerkiksi Alankomaissa, jotka hyvin varhaisessa vaiheessa alkoivat panna SEPAa täytäntöön. Helpot maksut tekevät helpoksi myöskin sen, että internetistä voi ostaa hyödykkeitä ympäri EUta ja kuluttajilla on mahdollisuuksia verrata hintoja ja ostaa edullisimmalla hinnalla. Kun ostaa internetistä halvimman tietokoneen, sillä tavalla saattaa säästää satoja euroja ja näin hinnat laskevat, laskevat kaikkialla EUssa. Ja siksi SEPA on tärkeä hyvin toimivien sisämarkkinoiden kannalta. Sepan, Sepan on siirrytty liian hitaasti, joten tässä asetuksessa on selkeä määräaika siirtymiselle. Euroopan parlamentti onnistui neuvottelemaan yhden määräajan sekä sepa tilisiirroille että suoraveloitusjärjestelmille, eli ensimmäinen helmikuuta 2014, ja jäsenvaltioissa, joissa euroa ei ole valuuttana vielä, silloin se on 31. lokakuuta 2016. Ja näin voidaan tehdä tiedottoja kampanjoita kuluttajille, jotta he pystyvät sopeutumaan muutoksiin. Euroopan parlamentti myöskin sai aikaan riittävän tason kuluttajasuojaa. Kuluttajat voivat nyt antaa ohjeita pankilleen, että suoravelotukset voivat, voidaan tehdä vain tiettyyn summaan saakka. Ja myöskään enää kuluttajien ei tarvitse toimittaa pankkeihin erityisesti big koodeja kotimaisiin maksuihin sen jälkeen, kun vuosi 2014 on tullut. Jotta paremmin sopeudutaan uuteen järjestelmään, on kahden vuoden siirtymäaika määräajan päättymisen jälkeen. Esimerkiksi on jäsenvaltio, on jäsenval, jäsenvaltio voi sallia sen, että yritykset, jotka käyttävät tietyn tiedostoja, silloin ei tarvitsisi kahteen vuoteen käyttää tätä uutta viestijärjestelmää. Myöskin voidaan mahdollistaa se, että käytetään vanhaa pankkinumeroa kahden vuoden ajan vielä IBANin sijasta. Puhemies, tänä vuonna direktiiviä tarkastellaan uudelleen ja tällä tavalla voidaan vaikuttaa siihen, että saadaan tämä järjestelmä täysimittaisena käyttöön ja varmistaa, että se toimii. Ja Essayahin puolesta haluaisin vielä korostaa, että olemme erittäin iloisia sekä eurooppalaisten kansalaisten että yritysten puolesta, että nyt on sovittu, että kaikki rajat ylittävät tilisiirrot ja suoravälöitykset voidaan tehdä niin kuin ne olisivat kotimaisia maksuja. Nyt on saatu aikaan todellinen yhtenäinen eurooppalainen maksualue. Kiitos. Kiitoksia, Wortman Kuhl. Ja seuraavaksi komission jäsen Barnier. Euh, Kiitos. Minäkin haluaisin eh, kiittää valiokuntaa tästä eh, mietinnöstä, talous- ja valiokuntaa. Tässä eh, toivon, että te Eh, Rova Wortman Kohl eh, viette eteenpäin kiitokseni ja myöskin varjoesittelijät ovat tehneet hyvää työtä. Tällaiset maksujärjestelmät ovat hyvin oleellisia eh, meidän taloudessamme. Jos ne eivät toimi optimaalisesti, meillä ei voi olla sisämarkkinoita, joka toimisi kasvun puolesta ja kauppavaihdon puolesta parhaalla mahdollisella tavalla. Se, että SEPA toteutetaan, aivan kuten rouva Wortman Kohl sanoi, tämä eurooppalainen maksualue on sellainen, että tässä yhdistetään tällaista sirpaloitunutta kenttää ja myöskin tätä kotimaan maksua. Tällä tavalla asetukset tulevat eh, niiden ihmisten ulottuville hyvin puolineen, jotka todella käyttävät näitä. Tällä tavalla kansalliset, kansainväliset maksut ovat aivan yhtä luotettavia ja helppoja ja turvallisia kuin eh, maksut, joita tehdään maan sisällä. Tämä on asia, joka eh, korostaa kilpailun mahdollisuutta, kilpailukyvyn mahdollisuutta ja tämä myöskin alentaa kustannuksia. Tämä on todellinen innovaatio, joka antaa meille uusia elementtejä sisämarkkinoille. Minun mielestäni tämä kompromissi on edistyneempi kuin alkuperäinen ehdotus. Tässä havaitaan se, kuinka tärkeää on tämä yhteistyö, jota trilogiassa teemme. Minä iloitsen siitä, että Monet komission tekstit ovat tulleet paremmiksi, ne ovat tarkempia kuin aikaisemmin ja teidän ansiostanne. Talous- ja raha-asiain valiokunta ja Rova Esaija ovat hyvin paljon myötävaikuttaneet siihen, että teksti on parempi kuin ennen. Tämä teksti on hyvä kuluttajille siitä syystä, että tässä vuodesta 2014 tämä big eh, koodi eh, on näissä maksuissa mukana. Ja sitten toinen asia on se, että ei ole mitään ylimääräisiä kustannuksia, kun raha eh, siirtyy rahojen, rajojen yli. Se, että kaksi eri arvopäivää täällä ei ole mukana, niin mm, tässä on nyt yritetty nopeuttaa asioita, mennä eteenpäin sekä maksajan että e, yrityksen e, kannalta. Tietenkin yksi ainoa arvopäivä olisi ollut nopeampi tämän kommunikaation siirtämiseen mm, tällä IBAN-koodin avulla. Komissio on kuitenkin tyytyväinen tähän nykyiseen kompromissiin. Me voimme tähän äh, hallinnointiin paneutua vielä tämän vuoden aikana. Täällä vielä voidaan mennä eteenpäin ja myöskin voidaan miettiä kuluttajien oikeuksia, mitä tulee näihin äh, palautuksiin, jotka ovat äh, näissä suoravelotusdirektiivissä mukana. Sitten on se, että miten delegoituja säädöksiä käytetään, niin täällä on liitteenä kolme julkilausumaa, jossa kerrotaan tarkemmin siitä, minkälainen kompromissi asiasta syntyi syyskuussa. Tämän asetuksen myötä meille tulee sellaiset eh, maksujärjestelmät käyttöön, jota markkinat tarvitsevat, koska tällä tavalla tulee yhtenäinen euromaksualue, se on asia, jota kansalaiset ja yritykset tarvitsevat, koska näin maksut siirtyvät rajojen yli tehokkaasti, nopeasti, luotettavasti. Ja tällä tavalla me eh, säästämme myös kuluja. Tässä on nyt jälleen tänä iltapäivänä yksi esimerkki siitä, minkälaista kehitystä sisämarkkinoiden eteen voidaan tehdä. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi Gebhard sisämarkkinavaliokunnasta. Kiitoksia, puhemies. Sisämarkkinavaliokunta on myös käsitellyt SEPA-kysymyksiä, koska tämä liittyy myöskin kuluttajasuojakysymyksiin. Ja voi sanoa, että olen hyvin tyytyväinen tähän löydettyyn kompromissiin, koska tässä oli tiettyjä aiheita, joista on puhuttu valiokunnassamme, ja ne on otettu tähän mietintöön mukaan ja tämä on erittäin hyvä, että myöskin kuluttajille voidaan nyt todeta, että myöskin rahoitusmarkkinoilla ajatellaan heitäkin, koska tällainen vaikutelma ei aina ole niin kauhean voimakas. Sitten rahat ylittävät maksut. Tähän liittyy edelleen rajoja. Ja näitä rajoja pitää nyt purkaa ja eurooppalaista liikkuvuutta ei saa enää estää. Ja on erittäin hyvä, että onnistuttiin siinä, että tällä alalla euromääräisissä maksuissa tulevaisuudessa otetaan mukaan kaikki yritykset ja kuluttajat ja että maksuja voidaan tehdä yhdeltä ainoalta tililtä koko Euroopassa. Tämä on tärkeää nimenomaan pk-yrityksille, mutta ei pelkästään niille, vaan myöskin kuluttajille, jotka liikkuvat paljon, jotka käyvät lomalla ja jotka tekevät rajat ylittäviä tilisiirtoja. Oli myöskin erittäin hyvä, että pidimme huolen siitä, että nyt on yhtenäinen määräaika täytäntöönpanolle sekä tilisiirtojen että suora veloitusjärjestelyiden osalta. Ei olisi kuluttajan kannalta ollut hyvä, jos olisi kaksi erilaista aikataulua. Se olisi aiheuttanut enemmän hämmennystä. Selkeys ja oikeusvarmuus ovat nyt niitä, joita tarvitaan, ja tätä me yritämme myöskin saada aikaan. Lopuksi vielä kansalaisten tiedottaminen. Se on erittäin tärkeää, koska monet pelkäävät näitä uusia SEPA-numeroita, IBAN-numeroita, koska ne vaikuttavat liian pitkiltä. Mutta jos heille selvitetään, mistä ne muodostuvat, niin ei se olekaan niin vaikea ja monimutkainen asia. Eli tiedotuskampanja tarvitaan, jotta kansalaiset tietävät, missä mennään. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi poliittisten ryhmien nimissä puhuvat EPPstä Mitchell. Hänellä on puheenvuoro, mutta hän ilmeisesti ei ole nyt paikalla. Joten pyytäisin, että Padar käyttää puheenvuoron sosialistien ja demokraattien ryhmästä. Lukupäätöt kollegit, Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Sari Essa ja hänen todella määrätietoisesta ja hienosta työstään. Kiittäisin myös kaikkia varjoesittelijöitä. Tämä mietintö on hieno esimerkki siitä, miten yhteisömetodi johtaa todella edistykseen, sellaiseen tulokseen, joka vie eteenpäin yhtenäismarkkinoiden ajatusta. SEPA-alue todellakin vaati uusia sääntöjä ja yhteistä ymmärrystä. Tällainen kaos, jota jotkut jäsenvaltiot aiheuttivat, kun ne seurasivat erilaisia periaatteita, vahingoitti kuluttajia ja aiheutti vahinkoa myöskin sisämarkkinoiden hengelle. Meidän täytyy luonnollisesti ottaa huomioon erilaiset järjestelmät ja pyrkiä kompromissiin. Luonnollisesti kaikella muutoksella on hintas, hintansa ja kestää aikansa tottua siihen. Mutta d ryhmän puolesta lähtökohtana oli se, että tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä, mutta korostimme myöskin sitä, että kuluttajia ja tehokkaita paikallisia järjestelmiä on turvattava. Siksi me halusimme, että SEPA-alueen täytäntöönpanolle on vain yksi määräaika, mutta halusimme tuoda esiin muitakin ehdotuksia, muita vaihtoehtoisia järjestelmiä. Mahdolliset hintojen nousut oli otettava huomioon, mutta nyt kun kilpailu lisääntyy, niin yritys, näiden hintojen pitäisi laskea ja me kuitenkin pyydämme, että komissio olisi hyvin tarkkana sen jälkeen, kun direktiivi tulee voimaan. SEPA-alue on aiemmin ollut eräänlainen pankkien leikkikenttä, mutta nyt lainsäädännössä korostetaan sitä, että kaikki sidosryhmät otetaan mukaan hallinta- ja valvontajärjestelmään. Kolmanneksi, jatkossa ei enää tarvita big-koodeja kotimaisissa maksuissa 2014 vuodesta lähtien. Neljänneksi siirto kansallisesta BBN-järjestelmästä kansainväliseen IBAN-järjestelmään tulee toimimaan jouhevasti ja nyt on mahdollista, että tästä jonkinlaista hämmennystä tulee, mutta SEPA on kuitenkin hieno esimerkki siitä, miten yhteisillä ponnistuksilla voidaan päästä toivottuun ratkaisuun. On sanottu, että SEPAn ansiosta kuluttajat voisivat säästää jopa 153 miljardia euroa kuudessa vuodessa. Tämä tekee todella yhteisistä toimista niiden arvoista. Toivottavasti tällaista toimintaa nähdään jatkossakin enemmän. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Intfeld liberaaliryhmästä. Uh, uh, Kiitos puhemies. Kiitos esittelijälle, joka ilmeisesti jäi jumiin lentokentälle. Hän on tehnyt aivan erinomaista tietoa, työtä, enkä nyt mene yksityiskohtiin pohdittiin, koska ehdotukset ovat ne jo hienosti esitelleet ja täällä on puhuttu sepa-alueen hyödyistä. Mutta haluaisin, että kiinnitämme huomiota tähän käytyyn prosessiin. Ihan rehellisesti sanottuna, kun kuullaan näitä hyötyjä, joita sepasta mahdollisesti tulee, niin on vähän vaikea ymmärtää, miksi tämän prosessin pitää kestää näin kauan, miksi on näin paljon poikkeuksia. Kollegat, olemme keskellä talouskriisiä ja me haluamme kuitenkin edistää sisämarkkinoita. Ja nyt joku pieni asia, niin kuin SEPA-suoravelotukset, SEPA-tilisiirrot, voivat kestää näin kauan, että ne saadaan täytäntöön, niin No kyllä minä ymmärrän, että ihmisten täytyy tottua uusiin järjestelmiin, mutta jos vaikka kysytään kreikkalaisilta eh, kanssakansalaisiltamme tai, ja ajatellaan arabikevättä, niin olemmeko me todella sitä mieltä, että 18 numeroa jossakin tilinumerossa on tärkein huoli, mitä Euroopassa on? Euroopan täytyy muuttua, meidän täytyy muuttua, meidän täytyy kilpailla sisämarkkinoilla ja toimia tehokkaasti myös kansainvälisesti Maksut ovat tärkeä osa sisämarkkinoita ja siksi toivon, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat määräaikoja ja toivottavasti myös puhumme uudesta maksujärjestelmästä ja toivon, että sen osalta prosessi etenee nopeammin kuin mitä tähän asti on edetty. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kigold vihreistä frau präsidentin äh, liebe kolleginnen und kollegen! zunächst einmal vielen dank. kiitoksia. haluaisin kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä. meidän täytyy ajatella tämän mietinnön taustaa. meillähän on yhtenäiset sisämarkkinat ja me tarvitsemme yhtenäiset maksujärjestelmät ja on sitten kun katsoo kuinka pitkään tähän on kulunut Tämä on tyypillistä, mutta oikeastaan, kuten Sofi Intfeld aivan oikein totesi, tässä olisi voitu edetä nopeammin. Ja silloin viime kädessä olisi voitu tehdä enemmän ja nopeammin kuluttajien hyväksi ja pk-yritysten hyväksi. Ei olisi tarvittu näin paljon aikaa, jotta siellä voidaan ruveta noudattamaan uusia yhtenäisiä standardeja. Nyt sitten suuri kysymys, entäs nämä palautukset? Mehän halusimme, että suoraveloitusten peruuttaminen noudattaa tästä, ja sehän on sitten seuraava asia, jota komissio tulee käsittelemään. Mutta on tärkeää, että kansallisella tasolla nämä säännöt voidaan säilyttää, koska ainakin Saksassa tämä on aiheuttanut satoja miljoonien kaaosta, joka pitää välttää muissa maissa. Ja on tärkeää, että parlamentti on onnistunut siinä, että tämä suoraveloitusjärjestelmä, sähköinen suoravälitys, jolla säästetään miljoonia vuosittain, nyt se laajennetaan koko Euroopan laajuiseksi. Ja tärkeää on myöskin se, että kun ajatellaan tulevaisuuden demokratian maksuliikennettä, haluaisin kiittää komission näistä Barnieria siitä, että hän on tarttunut parlamentin ehdotukseen ja että eurooppalainen maksuneuvosto ei enää yksin laadi standardeja, vaan esimerkiksi tämä kuuluu laajemmin demokratiaan. Ja odottelen lisätyötä tällä saralla. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Nikos Huntis vasemmistoryhmästä. Kiitos, hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen. Tämän iltainen keskustelu näyttää olevan täysin irrallaan todellisuudesta, tai ainakin asian voisi niin tulkita, mutta ehkäpä sanon näin, koska minun on vaikuttanut se, mitä eilen tapahtui, mitä päätöksiä Kreikan parlamentissa tehtiin. Lama ja taloudellinen kurenpito on ongelmia, joista kreikkalaiset kärsivät. Me puhumme euro SEPA-suoraveloituksesta ja SEPA-tilisiirroista, mutta samanaikaisesti talouden kurinpitotoimet koskettavat yhä suurempaa osaa Euroopasta. Nyt me puhumme asioiden ratkaisemisesta aikana, jolloin eurooppalaisilla ei ole edes euron euroa taskuissaan. Kuka nyt sitten SEPA-alueesta hyötyy? Markkinat, rahoitusjärjestelmät, monikansalliset yhtiöt, nehän haluavat tätä SEPAa edistää. Tästä huolimatta, ottaen huomioon ilmapiirin, meidän täytyy suojata kuluttajan oikeuksia ja esitänkin seuraavat huomiot. Ensinnäkin muutos johtaa siihen, että hinnat eh, nousevat ja Kustannukset tietysti kaatuvat kansalaisten niskaan. Näinhän yleensä tapahtuu, kun on kyse pankkien maksuista. Pankit siis siirtävät maksut kuluttajille. Tietysti kuluttajilla on oikeus saada tietoa ja kolmas tärkeä asia on se, että tämä vaikuttaa myöskin sähköiseen rahaan ja siksi meidän täytyy pitää huolta siitä, että on välineitä, joilla voidaan puuttua kuluttajien kohdistuviin väärinkäsityksiin luonnollisesti määräajoissa täytyy pysyttäytyä ja meidän täytyy varmistaa, ettei tule kustannuksia korteista. Huntis, kaksi kollegaa on esittänyt sinisen kortin. Eli ensimmäiseksi Martin saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Martin. Kiitoksia, puhemies. Olin hiukan ihmeessäni siitä, mitä juuri sanoitte, Kuntis. Onko Kreikka niin erillään, että se ei voi tehdä tilsiirtoja ulkomaille – Eikö sillä nimenomaan ole se ongelma, että tulevaisuudessa on hyvin paljon ihmisiä, jotka lähtevät ulkomaille, niin kuin aikaisemmin vierastyöntekijät. Ja kun te puhutte tästä, että pankit eivät enää hyödy tästä, ettekö huomaa, että nimenomaan tällä yhtenäistämisellä pankit saavat hiukan lisäetuja, kun tilinsiirtokustannukset supistuvat? Απαντώ στο τελευταίο ερώτημα, μάλλον δεν έγινε... No, sanon, että viimeisen kysymyksenne osalta olen sitä mieltä, että te ette ymmärtänyt, kysy, ette ymmärtäneet puheenvuoroa. Ne totta kai pankit hyötyvät. Mutta herra Martin, minä en nyt kiellä näitä esittämienne huomioita, mutta mielestäni meidän pitää tarkastella asioita oikeasta näkökulmasta. Meidän täytyy miettiä, mitä hyötyä tästä on juuri tällä hetkellä ihmisten tulot pienenevät rajusti ja siksi meidän täytyy ottaa huomioon nykyinen taloudellinen tilanne EU:ssa. Emme voi tätä todellakaan kieltää. Ei tämä koske pelkästään Kreikkaa. Laskusuhdanne ja kurinpitotoimet ovat myös muissa maissa vallalla ja siksi minä haluaisin rakente- erityisesti rakentavia kommentteja. Mm. Viikolla, onko teillä kysymys? Uh, I just... Hyvä kollega, yksi kysymys. Tunnen kyllä solidaarisuutta Kreikan köyhien puolesta, jotka joutuvat maksamaan nyt tästä kriisistä. Ja tunnen myöskin olevani vastuussa tästä eurooppalaisesta yhtenäistymisprosessista. Mutta te puhuitte nimenomaan SEPasta ja mitä pitää muuttaa. En ole nähnyt teitä varjoisetelijan kokouksessa. Meillä oli hyvin avoin prosessi tässä asiassa. En ole nähnyt teitä, en ole nähnyt teidän tiimiänne, enkä ja haluaisin nyt tietää, miksi te esitätte täällä kysymyksiä mietinnöstä, mutta teillä oli kuitenkin vastuu ja mahdollisuus puhua näistä aikaisemmin kokouksissa. Tässä on nyt kaksinkertaiset standardit. Uh, Luulenpa, että herra Kiikord ei käyttänyt oikeaa terminologiaa. On ehkä lukuisia syitä, miksi en voinut osallistua prosessiin, eh, lausuntojen laatimisprosessiin. Mutta toisella kertaa ne voi kuitenkin esittää. Minun mielestäni täysistunnon merkitys on juuri siinä, että ihmiset voivat kommentoida mietintöjä. En oikein tiedä, miksi tässä pitäisi vaieta.

Kiitoksia. Ja seuraavaksi Hans-Peter Martin sitoutumattomista. Kaksi minuuttia. Eine alte Forderung. Vanha vaatimus niiltä, jotka pitävät EUta liian byrokraattisena. Eli Eurooppaan täytyy tuntua. Mielestäni se, mitä juuri täällä yhdessä päätetään, menemme hiukan kohti eurooppalaista kevättä. Nyt tulee lämpimämpi. On kiva mennä ulos ja tavata muita. Mutta nyt, kun ajattelemme esimerkiksi lähimpiä naapureita, Sveitsiä ja Saksaa. Aikaisemmin sain Lindausta viiden Saksan markan sakon. Ja koska maksoin sen liian myöhään, se olikin sitten kymmenen Saksan markkaa. Ja sitten kun otettiin pankkikulut mukaan, se olikin yhteensä 70. Anteeksi Martin, anteeksi, että nyt keskeytän. Niin anteeksi, että nyt keskeytän teidät, mutta ilmeisesti Ranskan tulkkauksen kanssa on jotain ongelmia. Ja siksi keskeytin teidät. Voitte aloittaa uudelleen alusta. Äh, Kiitoksia. Näin ei ole käynyt 12 vuoteen, mutta mielelläni aloitan uudesta. Eli ne, jotka kritisoivat byrokratiaa, voivat juuri tässä, mitä nyt käsitellään, nähdä, että Euroopasta tulee kourien tuntuva ja se kasvaa yhteen. Ja että me siirrymme kohti eurooppalaista kevättä. Eli nyt tulee lämpimämpi. Ja itse tulen alueelta, siellä on kaksi naapurimaata, Saksa ja Sveitsi, kaksi todellista elämystä – ja kumpikin tällä vuosituhannella sain viiden Saksan markkan suuruisen sakon ja sain sen niin myöhään, että summa oli noussut jo 10 Saksan markkaan ja sitten tilinsiirtomaksut mukaan luskien se olikin 70 Saksan markkaa. Eli 14-kertainen summa. Eli tämä on nyt pikku asia, mutta tällä tavalla ihmiset näkevät, että meillä on jotain yhteistä. Nyt voidaan tämä nähdä, nyt se on ilmaista. Ja toiseksi Hyvin monet PK-yritykset ovat toimineet jo pitkään ulkomailla. Itävaltalaiset Saksassa tai Tsekin tasavallassa ja muuallakin Euroopassa. Ja nämä tilisiirtokustannukset eivät olleet ihan pieniä. On puhuttu 0,25 prosentista. Joskus sitä oli pyöritetty vähän ylemmäs ja joidenkin tilisiirtojen kohdalla maksut olivat paljon suurempia. Ja kirjanpito on tämän vuoksi hyvin monimutkaista. Ja se, miten viranomaiset voivat valvoa asiaa, oli hyvin tehotonta ja monimutkaista. On hyvä, että nyt saamme tämän, mitä olemme saamassa, mutta on tietysti myöskin oikein, että tämä olisi tullut aikaisemmin. Mutta tämä on askel siihen suuntaan, johon kaikki haluamme. Eli että meillä on selkeät näkymät siitä, miten nämä maksut menevät, miten yksi, yhtenäiset maksut menevät, joten toistan vielä, että on hyvä, jos saamme lisää tällaisia aloitteita ja voimme siirtyä kohti tällaista eurooppalaista kevättä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi yksittäiset puhujat omissa nimissään. Ensimmäisenä herra Gozes, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Herra komission jäsen, tiedätte varsin hyvin, miten arvostan teidän tekemisiänne ja reaktioitanne – Tämän iltainen aihe on tärkeä. Sattumalta oli esittelijänä maksupalveludirektiivissä edellisellä kaudella. Tiedän, miten tässä voidaan maksupalveluja yhdenmukaista Euroopassa. Se on tärkeää työtä. Jos sallitte, minä haluaisin puhua yhdestä harmittavasta kysymyksestä. Vaihdon komissiosta aivan alusta alkaen, kuten olen sanonut aikaisemminkin, kun se käynnistettiin Tämä SEPA-siirto 2007 vaihto palkkiot ovat tietenkin legitiimiä, mutta se, että määritellään summat etukäteen, jotka ovat aina liiallisia, se ei ole legitiimiä. Miksi ne ovat legitiimiä nämä palkkiot? Nimittäin totta kai tämä on maksullista palvelua, kaupallista palvelua. Ja totta kai kakkososastossa tällainen mahdollisuus on suotu. Pankit harjoittavat kaupallista toimintaa, siis on normaalia, että siitä peritään palkkio, mutta sen täytyy olla perusteltua suhteessa palveluun. Siksi nämä vaihtopalkkiot ainakin jonkin aikaa olivat liian korkeita. Mutta nyt asiat ovat muuttuneet me olemme päätyneet tilanteeseen uuden tekstin myötä, joka vaikuttaa paradoksaaliselta. Ensinnäkin tekstin myötä säännellään kysymystä, josta vielä keskustellaan tuomioistuimessa. Palkkiot sallitaan 2017 asti kansallisella ei rajat ylittävissä toimissa, mutta se toimi silloin, jos maksuu evätään. Se on kovin johdonmukaista. Toisin sanoen ei saa olla niin, että mitä nyt on tehty, niin sen pitäisi olla esimerkki niille, jotka pankkikortin kanssa jotain tekevät jatkossa. Minä uskon, että meidän täytyy paremmin pohdiskella tässä niin, että ei tehdä niin, että vain kuusi maata on tällainen palkkio ja sanovat, että se oli hyödytöntä, koska muualla ei ole avoimuutta. Tässä joudutaan maksattamaan tämä muiden palkkioiden kautta esimerkiksi shekkimaksujen myötä. Kiitos herra komission es- Koses. Kiitoksia herra Koses. Sitten seuraavaksi herra Kuuttas, olkaa hyvä. Domnule komissar Barnier, stimați colegi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komissaari. Tämä ehdotus yhtenäisen maksualueen luomiseksi on huomattava helpotus Euroopan kuluttajille – joka voisi käyttää vain yhtä maksutapaa yhdellä tilillä ympäri unionia. Tämä aloite tehostaa rajat ylittäviä maksuja ja maksuliikennettä. Ja tämä on huomattava taloudellinen etu, niin kuin komissaari totesikin, että niin tässä on arvioitu, että, että vuodessa puhutaan miljarditasosta, miljarditason säästöistä. Minä pidän hyvänä myös loppumääräaikaa tämän saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä niin, että se toteutuisi koko Euroopassa samanaikaisesti. Prosessia ei saa äh, jarruttaa ikuisesti. Ja tämä edistää myös yksityissektorin toimintaa ja voidaankin toivoa, että voitaisiin päästä sellaisiin tuloksiin, että, että vain viisi 12,7 prosenttia siirroista tapahtuu tällä hetkellä tämän eurooppalaisen järjestelmän kautta. Mutta täytyy myös panostaa kuluttajan suojeluun. Ja herra komissaari, minä ehdotankin, että käynnistetään tiedotuskampanjoita ja pankkisektori täytyy pakottaa olemaan mukana tässä. Kiitoksia, herra Kutas.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 Tiedämme, että jos joku haluaa siirtää varoja esimerkiksi Bulgaariassa pankista toiseen, niin silloin kyse on kansainvälisestä siirrosta, mikäli siinä tapahtuu valuuttavaihtotapahtumia. Ja silloin sekä maksaja että vastaanottaja joutuvat maksamaan tiettyjä kuluja ja se nostaa kustannuksia noin 10 prosentilla. Asiakirja, jonka pohjalta me täällä keumme keskustelua, tulee parantamaan tilannetta erityisesti euroalueen ulkopuolisten maiden näkökulmasta katsottuna, mutta tähän liittyy toinenkin seikka, riippumatta siitä, mitä täällä nyt on sanottu maksuista ja muista eli että markkinat hoitaisivat kaiken. Tämä ehdotus osoittaa, että me voimme säädellä näitä maksuja ja kuluja ja meidän täytyy jatkaa Euroopassa juuri tällä tiellä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kara. Rouva puhemies, yhteinen sisämarkkina-alue tarvitsee yhteistä valuuttaa ja yhteinen valuutta tarvitsee tällä omaa maksuliikenteensä. Ja näiden kolmen tavoitteen toteuttaminen on monissa vaiheissa ollut hyvinkin kompuroivaa ja monet edelleenkin vastustavat sitä. Parlamentti ja neuvosto ovat tässä napit vastakkaita. Ensimmäinen helmikuuta 2014 on se loppupäivämäärä, jolloin pitää saada aikaan tämä yhtenäinen maksuliikennealue euroalueella ja 30.10.2016 on loppupäivämäärä sille, että koko Euroopan unionin alueella saataisiin mukaan myös muut kuin euromaat. Se voisi olla nopeamminkin, mutta meidän täytyy huomata se, että tänä päivänä jokainen yritys ei enää jokainen ymmärrys, yritys jokaisessa jäsenmaassa pysty perustamaan tai joudu perustamaan omaa tiliään. Me selvästikin tulemme siihen, että että jonkin maan kansalainen työskentelee toisessa maassa ja voi kuitenkin samaan, saada, samaan aikaan maksunsa omaan, omalle pankkitililleen. Tässä voidaan saada aikaan säästöjä ja näin ollen nämä pankkien väliset maksut tai monenväliset siirtohinnat jäävät pois. Tässä on tehty paljon kuluttajien eteen ja myös jäsenyyden lisäarvon eteen Euroopan unionin sisällä. Puhemies ja minä, me olemme molemmat vastuussa tästä tiedottamisesta ja viestinnästä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miksi Euroopan unioni on tarpeen ja mitä kansalaiset voivat siitä saada me emme pelkästään säästä, vaan me myös helpotamme pääsyä palveluihin ja samaan aikaan olemme perustaneet suoraveloituksen, sähköisen suoraveloitusliikenteen olemme säilyttäneet ja kaikki valtuutukset eivät edellytä muutosta. Tämä on hyvä kompromissi ja siitä huolimatta se vie meitä eteenpäin. ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μόνικα Φλασίκοβα Μπένιοβα. vytvorenie integrovaného trhu. Kiitoksia, rouva puhemies. Integroituneet markkinat, joilla maksuja, euromääräisiä maksuja voidaan toteuttaa, niin ovat todellakin edellytyksenä sisämarkkinoiden toimivuudelle. Tätä toimintaa olisi kaivattu jo aikaisemmin, mutta hyvä, että edes tässä vaiheessa Nykyiset kansalliset toimintamahdollisuudet on korvattu ja SEPA on se väline, joka tarjoaa Euroopan yrityksille ja kansalaisille kilpailukykyisillä hinnoilla tilinsiirtomahdollisuuksia. Näin voimme helposti lisätä kilpailua juuri maksupalvelusaralla ja samalla voimme myöskin panna täytäntöön näitä määräyksiä hyvin nopeasti. Säästöjäkin on tarjolla ja tehokkuudenkin tulisi parantua ja hinnat laskevat kauttaaltaan. Ja tästä on hyötyä erityisesti niille jäsenvaltioille, joissa nämä siirtomaksut ovat liian suuret. Toki tähän liittyy myöskin poliittisia ulottuvuuksia ja sinänsä tämä liittyy myöskin Eurooppa 2020 strategiaan, jonka mukaan Euroopan tulisi toimia äh, järkevämmin ja tehokkaammin ja tästäpä syystä me kaipaamme tätä SEPAa. Tämä yhtenäinen maksualue on esimerkki tästä eurooppalaisesta menettelytavasta ja siitä on paljon hyötyä kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Kiitoksesta Sitten herra Möltser, puhemies tekninen eteenpäinmeno yhtenäisen Euroopan maksu liikennealueen osalta. Se varmasti tuo paljon etuja mukanaan. Se helpottaa likviditeettisuunnittelua SEPAn myötä ja myös tapahtumat etenevät nopeammin. Kuitenkin siitä jää välistä myös ja pois monenväliset siirtohinnat, eikä välttämättä käteisen rahan nosto merkitse lisäkuluja. Tietenkin tällä on etunsa, mutta se on hyvin monimutkainen ja se on vaikea varmastikin ikäihmisille. Sitä parempi onkin se, että parlamentti on toiminut sen puolesta, että myös vanhat äh, suoraveloitukset toimivat edelleen. Erityisesti kun ajatellaan sitä, että kyberrikonnollisuus on äh, äh, kasvanut ja, ja hakkerointi on lisääntynyt ja henkilökohtaisen tietojen vakoileminen niin sanotun kalastuksen myötä. Tämä merkitsee paljon vahinkoja. Sitäkin suurin tärkeämpää on, että, että on olemassa myös peruutusoikeus, jotta euron maksualue vahvistuisi, niin meillä on myös paljon tässä yhteydessä paljon huonoja, halpoja ohjelmistoja, niin ikään pankkien täytyisi tarvittaessa vastata teknisistä virheistään ja oikaista ne. Kiitos. Kiitoksia seuraavana käsittelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Silvestres, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitos komission jäsen. Komission jäsen. Olemme nyt ottamassa tärkeän askeleen eteenpäin että saamme yhdenmukaiset maksun euroalueella 2014 helmikuun alusta lukien ja se on tärkeä askel sisämarkkinoilla. Tämä on tärkeä vaihe myös yhteisvaluutan historiassa. Siinä on valtavaa taloudellista etua tulossa. Kiitos komission jäsenelle tästä työstä niin, että näitä miljardeja vuosittain voidaan säästää nykykustannuksen verrattuna. Siitä on hyötyä valtavasti myös kuluttajalle. Siksi kun saamme yhdenmukaiset maksut euromääräisinä, on se askel eteenpäin. Tämä on suotuisa askel oikeaan suuntaan yhteisömenetelmässä. Se on parlamentin sydäntä lähellä myös minun maassani. Kiitos. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Σιλβέστρης και τώρα θέλω να Kiitos. Kiitoksia Silvestris. Sitten seuraavaksi vaan jo. Spațiul unic de plăți în euro este esențial. Kiitos puhemies Yhtenäinen maksualue Euroopassa on erittäin tärkeää, jotta yhtenäismarkkinat toimisivat kunnolla. Sepa tarjoaa hyvän alustan toteuttaa maksatuksia sähköisesti Euroopan mittakaavassa. Tämä varmasti vireyttää myös rahoitusvälineiden siirtymistä kohti SEPA muutenkin. Varmasti tarvitaan kuitenkin yhtenäisiä standardeja, voidaan saada hyötyä. Standardien täytyy nimittäin vastata ISO 2022 standardia, myös kun on kyse rahoituspalvelun viestinnästä. Sähköinen laskuttaminen on keskeinen osa yhteistä julkista maksujärjestelmää, jota julkisviranomaisetkin toteuttavat jäsenvaltiossa ja unionin toimielimissä komission jäsen pyytäisin enemmän yksityiskohtaisia tästä puolesta. Kau, kirja Basescu, parakalo. Kiitoksia, Rova Vesku. Pentru buna funcționare a pieței unice, Europa... Kiitoksia. Jotta yhtenäismarkkinat toisivat kunnolla, tarvitsemme hyvän maksujärjestelmän. Kansalliset suunnitelmat eivät voi taata sitä, että saadaan riittävästi pontta nopealle siirtymiselle kokonaisvaltaisesti kohti SEPAa. SEPA on perusosatekijä maksupalveluiden yhtenäismarkkinoilla. Näin voidaan kustannuksia leikata ja saadaan tuettua isojakin talouksia. Tästä voi koitua suurta hyötyä jopa 300 miljardin euron verran kuudessa vuodessa. Siksi on erittäin tärkeää, että meillä on selkeä yhteinen määräpäivä tämän yhdenmukaistamiseksi kun on kyse tilisiirrosta ja suorveloituksesta. Yhtä aikaa on erittäin tärkeää säännellä myös siirtomaksuja näissä maksussa. Minä uskon, että on tarpeen myös edistää tätä aktiivisemmin. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Puhemies, komissaari, se, että sisämarkkinat toimivat eh, ilman rajoja pankki- ja maksusektorilla, se olisi aika ongelmallista. Siksi nämä ponnistelut tällaisen yhtenäisen maksualueen luomiseksi käyttämällä kansainvälisiä standardeja on, merkitsee muutosta, joka on ymmärrettävää ja joka myös yksinkertaistaa maksuliikennettä. Se tosiseikka, että 2014 euroalueen maat ja 2016 myös muut EU-jäsenmaat voivat suorittaa maksut ja suoraveloitukset yhtenäisellä tavalla ja yhtenäisellä alueella on merkki yhteisestä sisämarkkinoiden, yhteis, yhtenäisen sisämarkkina-alueen rakentamisesta. Varmasti kuluttajat ovat tästä innoissaan ja ne muutokset, jotka liittyvät yhtenäiseen maksualueeseen pankkisektorilla – ne, ne täytyy voida ottaa käyttöön esteettä. Nedela, ja. Hvala lepa, gospa predsedujoča in eh, spoštovana, spoštovani gospod komisar. Hvala poročevalki Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta työstä ja siitä, että sepa yksinkertaistaa siirtoja. Monet miljoonat pk-yritykset tulevat varmaan olemaan erittäin tyytyväisiä siihen, että he voivat säästää ja näin kasvattaa toimintaansa. Mutta me tarvitsemme kunnollisen valistuskampanjan ja me todellakin kaipaamme luotettavuutta. Sillä kun pankkiala on kokenut kolauksia ja kun kansalaiset esittä, osoittavat mieltä, niin me tiedämme, että että ongelmia saattaa syntyä ja näihin meidän täytyy paneutua. Kiitoksia. Kiitoksia herra Tsemke. Aha, czyli że ja... E, e, otóż bardzo chciałem podziękować. E, ja... Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission jäsen myös teitä. Kysyisin, myös teiltä seuraava. Minä uskon, että tämä on suhteellisen yksinkertainen asia maissa, joissa jo on euro käytössä. Mutta Euroopan unionissa on myös maita, jotka haluaisivat euron käyttöönsä. Sitten on myös maita, jotka ovat johdonmukaisesti sanoneet pitäytyvänsä omaan kansalliseen valuuttaansaan. Siksi kysyisinkin komission jäsentiltä seuraavaa. Voimmeko olla varmoja siitä, että koko EU kattavat määräykset 2016 mennessä toteutuvat jo lokakuun alusta tänä vuonna niin, että siellä on myös yhdistynyt kuningaskunta mukana. Me tiedämme, että se pankkijärjestelmä on erittäin tärkeä koko Euroopalle. Kiitoksia. Sitten komissaari Barnier, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente Kiitos puhemies. Haluaisin vastata täsmällisesti kullekin teistä kuhunkin kysymykseen. Rouva Gebhardt, kiitos siitä, että muistititte siitä edistyksestä, jota on saatu verrattuna komission alkuperäiseen tekstiin. Kiitos parlamentin, varsinkin kuluttajasuojan osalta. Sitä paitsi Rouva Gebhardt sanoi teille ja muillekin, että mitä tulee rahoituspalveluihin ylipäätään, niin minulla on tärkeällä siellä tänä vuonna on nimenomaan kuluttajasuojaa. Se on nähtävissä myös herran Gosesin tunteman direktiivin osalta liittyen rahoitustuotteisiin, sikaveihin liittyen tai vakuutusvälitykseen liittyen. Totta kai tämä varjopankkitoiminta on myös tärkeä osa tätä kuluttajasuojaa. Ja koskapa tässä puhe nyt on kuluttajasuojasta ja tiedottamisesta, herra Kuta sanoisinkin teille, herra Padarillekin, Huntikselle tai herra Terrolle, herra Padar totesi siis muutoksessa. No on se muutos, monikulttuurinen muutos. Me töytämme ja helpotamme sitä. Siksi täytyy valistaa tiettyjä henkilöitä, kuvittelisin voivani sanoa, että pankit ovat kyllä sitoutuneitakin tähän valistustyöhön, mukaan lukien myös ajatellen kuluttajien asemaa. Herra Padar sanoisin myös teille, herra Kokovicillekin, joka juuri äsken puhui, että pitää paikkansa, että me seuraamme tätä hyvin valppaasti, että asetus täytäntöön pannaan sillä huolella, jota olemme edellyttäneetkin niin pankilta. Sanottakoon myös, että minulle on erittäin tärkeää se järjestelmä parempi hallinta, jotta kuluttajat saisivat oman paikkansa tässä kysymyksessä. Rouva Aldisle totesi, miksi näin valtavasti aikaa tarvitaan. Insideltti tiedätte, että komissiohan oli toiminut ripeämpää toimintaa, mutta me toimimme tässä kolmista neuvoston parlamentin ja komission keskellä, niin saatiin aika tasapainoinen ja dynaaminen kompromissi, mutta meillä on kuitenkin 2014 määräaika, kuten herra Karas juuri totesinkin, euroalueella. Herra Gigold ja Rova Tikau teille toteaisin myös, että me nopeutamme tätä työsarkaa, mutta me esitämme toimintasuunnitelmaa myös sähköisen kaupan osalta. Eli teemme työtä hyvin teknisten asioiden parissa kuluttajien hyväksi. Kyse on internetkaupasta, sähköisestä laskuttamisesta, maksujen turvallisuudesta. Herra Dali, Rova Cruz ja minä työstämme näitä teknisiä kysymyksiä, jotta sähköinen kauppa toimisi paremmin. Herra Huntis viittasi tilanteeseen, joka on niitä vaikea hänen maamiesensä parissa Kreikassa. En nyt tässä tietenkään menet ajankohtaisiin keskusteluihin. Meidän täytyy kaikkien ponnistella puuttuaksemme tilanteeseen. Herra Huntis, minä uskon, että teidän maan, joka tunnen hyvin ja jota kunnioitan kovasti, on sellainen maa, jolla olisi kaikkien suurin hyöty saavutettavanaan taloudellisesta yhden lähentymisestä myös näiden tilisiirtojen suoravelvoitusten osalta. Sen täytyy omiin voimiin tietenkin päästä vaikeuksista, mutta tarvitaan totta kai valtava yhteisvastuun tunnetta kaikilta. Mutta jos tarkastellaan talouden perusteita Kreikassa, ajatellaan matkailua, matkailijoiden vastaanottamista tai vaihtoa, niin Kreikkahan on maa, jos, joka varmasti saisi yhteismarkkinoiden kehityksestä eniten hyötyä. Herra Martin otti esille automaattiset maksujen palautukset, me vastasimme tähän jo tekstiin, tekstissämme, jotta tekisimme vielä lisää, herra Martin, olen itsekin sitoutunut siihen, tekin toivoitte sitä maksudirektiivin tarkistuksen yhteydessä, mietimme mitä seurauksia sillä on, herra Koses tavallisen tapaansa esitti hyviä kysymyksiä, harmittaviakin sellaisia, liittyen siitomaksuihin voisin sanoa, että aiomme esitellä tekstin, joka vaikuttaa tasapainoiselta ratkaisuuteen, jotta päästäisiin näistä maksuista, jotka eivät suosi kuluttajaa millään tavalla. Siellä on piilokulujakin, aika korkeitakin sellaisia, mm, kutakin siirtoa kohden joskus joudutaan maksamaan. Tällaisten maksujen, kiertoluonteistenkin maksujen kieltäminen näissä kuudessa maassa voi olla ongelmallinen joissakin pankeissa, jotka ovat tähän mennessä hyötyneet siitä. Siksi haluamme siirtymäkauden, kuten itsekin totesitte, 2017 asti, mutta jotta tämä tulisi selväksi, niin ei se mitenkään ennakoi sitä, mitä voidaan vielä tehdä pankkikorttien kohdalla, kuten toivoitte. Herra Möltser otti esille kuluttajien oikeuksia käsittelevän asetuksen. Muistuttaisin, että se vahvistaa huomattavasti kuluttajan oikeuksia. Näin voidaan kunkin maksun katto määrätä ja näin voidaan maksatukset kausittain myös estää. Sitä paitsi maksupalvelun tarjoajan täytyy joka maksukohdalla selvittää, että summat vastaavat tahdottuja summia. No, tämä on kovin monimutkaista, mutta se varmasti ymmärtää nyt hyvin, että me haluamme vain saada aikaan turvallisuutta kuluttajille. Ymmärsin hyvin herra Stojanovin esittämän kysymyksen näistä yhden maan tapauksista Minulla nyt ei ole mahdollisuutta antaa suoraa vastausta tähän muuten kuin kirjallisesti myöhemmin. Kyselyjen pohjalta herra Baskava, Sesku, Silvestris korostivat säästöjä, joita koituu kuluttajien yrityksille tämän säädöksen myötä. Olet, ovat oikeassa. Kova otti esille myös kilpailukyvyn vahvistamisen sinnekin oikeassa. Kiitos herra Karas muuten, että korostitte lisää arvoa Tämä on se kolmas kohta. Jos tätä, on, tulee markkinoille, herra Karashan ja herra Semkellekin voidaan todeta, että tämä koskee kaikkia maita, ei pelkästään euromaita, vaan kaikkia Euroopan unionissa, ei pelkästään niitä, jotka nyt kuuluvat euroalueeseen rouva puhemies. Haluaisin vielä kiittää rouva Esa ja hänen tekemästään työstä ja laadukkaasta mietinnöstä. Kiitoksia kovasti. Keskustelu tästä mietinnöstä on aina saatu päätökseen. Äänestys on huomenna kello 12 puolilta päivän siis. Esitysistan mukaan on nyt vuodessa